avun antavan henkilöstön fyysinen turvallisuus. Ja arvostan kovasti tukea, jota Euroopan parlamentti voi tässä asiassa meille antaa. Kiitoksia näistä loppusanoista. Keskustelu päättyy tähän ja tästä mietinnöstä äänestetään perjantaina puolelta päivin. Seuraavaksi siirrymme kohtaan Syyrian tilanne. Ja puheenvuoron saa jälleen EUn korkea edustaja. Parantan Ashton, olkaa hyvä. Uh, very much. honourable members, we are all... Kiitoksia, olemme kaikki kovin kauhuissamme kauheasta väkivallasta, jota syrjässä tapahtuu. Hallitus pommittaa kaupunkia, jota huomioon siviilejä ollenkaan. Väkivalta ei ole säästetty lapsiltakaan Haluamme ennen kaikkea, että väkivalta ja tappamiset loppuvat. Ja me olemme kaikki erityisen huolissamme siitä, että militarisointi ja konflikt, jatkuu ja konflikti voi eskaloitua. Kasvava väkivalta päivinä, jotka johtivat tulitaukoon, oli sellainen, jota ei voida ollenkaan hyväksyä. Ja Homsin ja Haman ja Deran tapetut siviilit ovat erityisen asia, joka on erityisen tuomittava. Jälleen vetoan siihen, että väkivalta todellakin loppuu ja Kofi suunnitelma pannaan toimeen välittömästi ja kokonaisuudessaan. Hyvät jäsenet, te varmaan tiedätte, miten hauras tilanne edelleen on. Homsin Hanan ja Aleppon väkivalta ovat traaginen muistutus tästä. Olette varmaan nähneet, että turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti ja painotaan yksimielisesti sitä, että hyväksyttiin lauantaina päätösalluma siitä, että lähetetään etujoukko, jossa on 30 tarkkailijaa Syrjään, joka alo- aloittaa sitten raportoinnin siitä, että miten väkivallan äh, lopettaminen etenee. He ovat nyt aloittaneet työnsä paikan päällä. Tämä on tärkeä kehityskulku, kun otetaan huomioon YK ja Arabi unionin erityislähettilään Annanin kuuden kohdan ohjelma. Osoitan kunnioitusta heidän työtään kohtaan ja kaikkien jäsenvaltioiden työtä kohtaan. Emme ole säästäneet voimiamme, kun olemme pyrkineet, pyrkineet varmistamaan, että kansainvälinen yhteisö puhuu yhdellä äänellä. Minä ja yksikkönä olemme erityisesti olleet yhteydessä Kiinaan ja Venäjään G8-kokouksen puitteissa Washingtonissa pyrimme hakemaan heidän tukeamme ja muuttamaan heidän kantaansa. Turvallisuusneuvoston päätöslauselma osoittaa yhteistä ääntä kansainväliseltä yhteisöltä ja siteeraan kattava ja kokonaisvaltainen toimeenpano Syyrian hallituksen osalta kuuden kohdan ohjelman toimeenpanon osalta kokonaisuudessaan. Tässä ei ole valinnan varaa. Kuuden kohdan ohjelma on sellainen, joka täytyy toimeenpanna kokonaisuudessaan. aseet täytyy vetää pois asutuskeskuksista, rauhanomaiset mielenosoitukset täytyy olla kunnioitettu ja ihmis, äh, humanitaarisen avun pääseminen kaikille alueille, joissa taisteluja on, se täytyy varmistaa. Vain jos väkialta loppuu, niin näin Kofi Annan pystyy äh, saamaan aikaan demokraattisen transition, joka ottaa huomioon syyrialaisten pyrkimykset. Me pidämme hyvin tarkasti silmällä tilannetta paikan päällä, vetoamme kaikkiin osapuoliin, että he noudattavat tätä suunnitelmaa, mutta hallituksella on vastuu, ja kun otetaan huomioon, miten paljon se on rikkonut lupauksia, niin tämä päätöslausuma on nyt mahdollisuus hallitukselle muuttaa suuntaa ja tehdä täysimääräisesti yhteistyötä. Olemme kriisin alusta lähtien vaatineet yhtenäistä toimintaa, ja nyt se on erityisen tärkeää, että turvallisuusneuvoston jäsenet edelleenkin tukevat Kofi Annania hänen pyrkimyksissään ja varmistavat, että täysimääräinen tarkkailumissio voidaan saada toteutettua viivytyksettä. Kiinalla ja Venäjällä täytyy olla edelleen avainrooli konfliktin ratkaisemisessa. Heidän täytyy käyttää kaikkia vaikutusvaltaansa, jotta voidaan varmistaa, että turvallisuusneuvoston päätösohjelma toimeenpannaan täysimääräisesti. Monissa yhteyksissä olen henkilökohtaisesti ilmaissut tukeni Kofi Annanille ja kertonut hänelle, kuten myöskin pääsihteerille Ban monille jonka tapasin eilen, että EU ja jäsenvaltiot ovat valmiina antamaan kaikkea tarvittavaa apua tarkkailumissiolle. Yhteistyössämme Arabin unionin kanssa, Arabiliiton kanssa olemme jo auttaneet äh, kommunikaatioyhteyksiä ja olemme kouluttamassa heidän analyysikykyään ja vastauskykyään kriisitilanteisiin. Viime viikolla kriisiplatform oli jälleen koolla ja komissio Pierre Vimo siellä puheenjohtajana tässä yhdistämme välineenä ja teemme Kristalin Gergievan kanssa koordinoimme läheisesti ja hänen humanitaarisen työn ulottuvuuden kanssa ja haluamme kaikki naapurimaat mukaan, sekä suurlähettiläät Brysselissä ja viranomaiset paikan päällä. Teemme läheistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja pyrimme varmistamaan tehokkaan ja koordinoidun EUn vastauksen. Kaikenlainen yhteistyö, kahdenvälinen yhteistyö on jäätetty Syyrian osallistuminen alueellisiin ohjelmiin ja Euroopan investointipankki, jonka kanssa teemme läheistä yhteistyötä, on jäädyttänyt kaikki lainaoperaationsa ja teknisen avunsa Syyrialle. Kuitenkin olemme ylläpitäneet apua, joka hyödyttää Syyrian kansalaisia, opiskelijoita, ihmisoikeuspuolustajia ja oppositiota. Nämä ohjelmat Syyrian yliopistojen ja opiskelijoiden kanssa jatkuvat. Haluamme tarjota lääketieteellistä apua, elintarvikkeita ja mitä siellä vain tarvitaankin. 28 miljoonaa euroa laitetaan äh, naapurimaille ja humanitaarisen apuun Syyrialle. Tuki naapurivaltioille on myös olennaista. Ja keskustelin näistä asioista, tai keskustelin kun oli viikonloppuna Turkissa, Devotoklun kanssa ulkoministerin kanssa, joka oli myös G8 ulkoministerikokouksessa videolinkin välityksellä. Humanitaarinen ja turvallisuustilanne Turkin rajalla on kriittinen ja Turkin vastaus on ollut erinomainen. Siellä on annettu nopeaa ja ammattimaista tukea näille kymmenille tuhansille pakolaisille. Olen tarjonnut apuamme monissa tapa- yhteyksissä Devetoklulle ja näin tein jälleen viikonloppuna. Ja olen edelleen läheisessä yhteisössä hänen kanssaan ja hänen yksikköjensä kanssa aina kun tarvitaan. Teemme myös läheistä yhteistyötä Jordanian ja Libuan kanssa, anteeksi, Libanonin kanssa ja alan keskustella tämän tuen yksityiskohdista Jordanin ulkoministerin kanssa. Hyvät jäsenet, on tärkeää, että jatkamme työtä ja olemme näissä yhteydessä kaikkiin ulkoministeriöihin. Naapurivaltioiden monet ihmiset eivät asu leireillä, vaan perheidensä kanssa, joten täytyy auttaa näitä isäntäperheitä, niin pystytään vaikuttamaan tilanteeseen, jossa Syyrian ihmisiä valuu, valuu naapurialueille. Fyylen, komissiosen Fyylen kanssa ehdotan nopeana erityistoimena varojen varaamista erityisesti Syyrian äh, siviili- kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja myöskin naapurivaltioiden tukemiseen. Tuemme lisäksi haluan tehdä selväksi, että olemme valmiina jatkamaan sanktioiden asettamista ja rajoittavien toimien jatkamista niin kauan kuin seuratoimet jatkuvat. Viimeinen toimi tästä hyväksyttiin 23. maaliskuuta ja tällä hetkellä tiimini on Pariisissa ja se on johtoasemassa työryhmän kokouksessa, joka käsittelee sanktioita, jotka otet, tai joista sovittiin Istanbulin kokouksessa. On myöskin hyvin tärkeää, että Edustustamme on auki Damaskoksessa niin kauan kuin turvallisuustilanne sen sallii. Meillä täytyy olla korvat silmät paikan päälle ja meidän täytyy olla lähellä Syyrian kansalaisia. Syyrian ihmiset ovat pyytäneet, että me lähde pois. Jäsenvaltioiden Diplomaatit ovat päättäneet jäädyttää toimintansa, mutta nyt Italialla, Espanjalla ja Hollannilla on diplomaattinsa EU-lähetystössä Demaksossa. Haluan sanoa muutaman sanan, miten oppositioryhmät otetaan huomioon. Se on kriittinen asia, jossa uskon, että Euroopan parlamentilla on tärkeä osa. Kiitän teitä pyrkimyksistänne, kun pyritään saman yhteys oppositioryhmiin. Meidän päätavoitteemme on rohkaista siihen, että kaikki ryhmät jättävät sivuun äh, erimielisyytensä ja tekevät yhteistyötä, jotta saadaan koordinoitua tietä eteenpäin, jotta transitio on mukaanottava ja rauhanomainen. Täytyy saada turvattua tulevaisuus kaikille syyrialaisille taustasta riippumatta. Olen antanut yksiköille ohjeet, että oppositioryhmien tapaamista täytyy jatkaa ja saada yhteys myös vähemmistöryhmiin, jotta tässä lähestymistavassa heitä voidaan rohkausta. Puhemies, hyvät jäsenet, Syyrian tulevaisuus kuuluu Syyrian ihmisille heidän elämänsä, oikeutensa, pyrkimyksensä täytyy olla kunnioitettuja. Meidän täytyy tehdä niin paljon kuin pystymme. Mutta nyt on aika presidentti Assadilla olla sanojensa mittainen. Kiitoksia näistä alustussanoista. Ja sitten puheenvuoron saa Sala Frankka. Olkaa hyvä. Señor alta representante, señor... Korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Tässä käydään kolmen tahoista peliä. Meidän täytyy katsoa, millaista vuorovaikutusta on Iranin ja Saudi-Arabian välillä ja miten ne vaikuttavat Egyptiin, kun ajatellaan arabikevättä ja tyhjö, joka on Yhdysvalloissa. Venäjä ja Kiina haluavat ottaa sen paikan. No hyvä uutinen on se, että yksimielisesti hyväksyttiin tämä päätöslausema YK on turvallisuusneuvostossa. Ja täällä tärkeää on se, että tämä äänestys on johdonmukaista sen kanssa, miten näissä maissa toimitaan nyt Syyrian suhteen. Diplomaatia on hidasta, sitä kautta on vaikea saada tuloksia ja tällä tavalla alueella pelataan aikaa. Mutta vaikka meidän täytyykin tukea Kofi Annanin suunnitelmaa, me lähetämme nyt kaksi tahoista viestiä kansainväliselle yhteisöltä. Yhtäältä Assad on edelleen vallassa ja hän pelaa aikaa. Hän tietää, että Venäjän ja Kiinan veto-oikeus mahdollistaa sen, että hän voi edelleen murhata kansalaisiaan ja toisaalta lähetämme viestin, että, että lyhyellä aikavälillä ei ole mitään ratkaisua. Näin ollen on tärkeää, että me otamme huomioon kaikki nämä tekijät. EU-toiminta on ollut ihan ihaltavaa, kun ajatellaan humanitaarista apua ja varojen käyttöä, joista Georgia Eva vastaa. Mutta kuten sanoin, kun ajatellaan Kofi Annanin suunnitelmaa. Ratkaisu ikävä kyllä alkaa Assadista, mutta sen täytyy päättyä myöskin siihen, että hän luopuu vallasta. Kiitos. Nyní předávám slovo na dvě minuty eh, paní. Kiitoksia. Edustaja de Kaiser. Kiitoksia, hyvä puhemies. Edustaja Gomesin kanssa olemme käyneet Syyrian-Libanonin rajalla – aivan tuossa huhtikuun alussa. Tapasimme siellä osan Syyrian opposition edustajista, jotka saivat tulla Beirutin, pääsivät Beirutin asti. Ja samalla halusimme ymmärtää vähän paremmin niitä vaaroja, joita Libanonille saattaisi koitua siitä, että sunnien ja shia muslimien väliset jännitteet kasvaisivat. No mitä tästä kaikesta nyt sitten voidaan päätellä? En tiedä, onko meillä ainakaan selkäpakova kuin aiemmin. Joka tapauksessa kaikki se, mitä me kuulimme syyrialaisilta, pelko tällaisesta lähisodasta, jossa geopoliittiset intressit ovat kohdallaan, niin, että asia myös puuttuu myöskin Saudi-Arabia, Katar ja muu, se on erittäin suuri. Eli meiltä varastetaan vallankumouksemme. Ja vaikuttaa siltä, että Annanin suunnitelma olisi mahdollinen ratkaisu sisällissodan sijaan. Ei se ole mikään erittäin tyydyttävä, mutta ainakin näin vaikuttaisi. Annanin suunnitelma paranneltuna versiona, operationalisoituna suunnitelma, joka merkitsi sitä, että Assad sitten poistuisi vallasta tietyn kuluttua. Tässä on tietysti vielä tiettyjä ponnisteluja, joita täytyy tehdä ja meillä on paljon keskusteltavaa Syyrian opposition kanssa siitä, millä tavalla pannaan täytäntöön Annanin sopimus. Mutta sisällissodan pelko, Katarin ja muiden puuttumisen pelko on tärkeä. Kaksi asiaa vielä, pakolaiset. Pakolaiset ovat etusijalla. Se on humanitaarinen prioriteetti, mutta myös poliittinen sellainen. Libanonin sisällä se on todella poliittinen prioriteetti. Kyseessä on Syyrian oppositio, joka joutuu vastakkain Hezbollahin kanssa. Meidän täytyy tehdä sitä poliittinen prioriteetti. Kyllä minä lopetan ja haluaisin sanoa teille, korkeudustaja Ashton, haluaisin todeta teille, te olette aivan oikein pitäneet Euroopan unionin suurlähetystöä. Tehkääpä niin, puhuja katkaisi. Vytáhla velmi mnoho, odejmívám vám slovo. Olen pahoillani, mutta teiltä loppui puheaika ja minun piti katkaista mikrofoninne. Ja seuraavaksi Verhofstadt saa kolme minuuttia. Ole pahoillani. Verhofstadt, olkaa hyvä. Mrs. Ashton, uh, you have given a very... Ashton, te puhuitte hyvin diplomaattisesti, sanoisinko. Mutta tältä kertaa täytyy sanoa, että Usein en ole Sarkosin kanssa samaa mieltä, mutta tällä kertaa täytyy myöntää, että hän on oikeassa. En usko, että meillä on mitään Annanin suunnitelmaa vielä, tai että se olisi toimiva. Te ette puhuneet nyt tästä. Oli yli sata rikkomusta eh, Annanin suunnitelman osalta viimeisen kahden viikon kahden päivän aikana. Eilen yli 50 ihmistä sai surmansa. En tiedä kuinka paljon uhreja tänään on sitten ollut Syyriassa. Eli miten voidaan puhua jostain Ananin suunnitelmasta? Sitä ei käytännössä sovelleta hallinnon taholta. Eli nyt kansainvälisen yhteisön jälleen kerran, pitääkö meidän odottaa, että sadat ihmiset saavat surmansa ennen kuin kaikki toteavat, että suunnitelma ei toimi, koska Bashar al-Assad ei halua soveltaa tätä suunnitelmaa. Eli mielestäni kaikki tämä jälleen kerran johtaa meidät siihen, että tappaminen vain yltyy Syyriassa. No, se, että lähdetään sitten tarkkailijoita, että kansainvälinen yhteisö ja EU toteavat, että no, me annamme teille tukea. No mitä tuki tarkoittaa? 215 tarkkailijaa, no siihen tarvitaan sitten jo tuhansia armeijan edustajia heitä suojelemaan, muutenhan se on mahdotonta. No ehkä voitte sitten kertoa, kun 250 tarkkailijaa lähetetään Syyriaan paikan päälle, niin kuinka paljon sotilaita sitten tarvitaan saattajiksi? Me emme suojele syyrialaisia silloin, vaan me heidän, heitähän tapetaan edelleen. Eli tämä nyt ei ole oikea tapa edetä. Nyt täytyy huomata, ja siis mehän tiedämme jo, että tämä suunnitelma ei toimi. Bashar al-Assad vain tappaa yhä enemmän kansalaisiaan. Me tiedämme, että al-Assad ei pidä lupauksiaan ja että hän vain jatkaa rikoksia ihmiskuntaa vastaan. No mehän tiedämme tämän kaiken jo. Eli nyt tämä aika on ohi. Meidän ei pidä vain suojella tarkkailijoita, vaan meidän on toimittava. Ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Kolme asiaa. Meidän pitää kehittää humanitaarisia käytäviä ja meidän pitää tukea Syyrian oppositiota. Ja jos tämä voidaan tehdä turvallisuusneuvoston kanssa, niin tehdään sitten tämä turvallisuusneuvoston kanssa. Ja jos se ei ole on mahdollista turvallisuusneuvoston kanssa Venäjästä ja Kiinasta johtuen, niin sitten teemme sen ilman turvallisuusneuvostoa. Mutta kansainvälisen yhteisön täytyy nyt toimia. Ja lopuksi vielä kysymys. Voitteko kertoa hiukan tästä viimeisestä välikohtauksesta, johon liittyi saksalainen laiva, joka oli viemässä aseita Syyriaan? Ja tässähän heti on rikottu asekauppasaartoa. Ja myöskin De osalta tämä on nyt tärkeämpää kuin se, että lyötte nuijaa pöytään, kun puheeko loppuu, kun kyse on kuitenkin näin tärkeistä asioista, kuten Syyriasta. Jestli dovolite pane Verhofstadte. Niin, jos sallitte, Verhofstadt. Uskon, että lakeja ja sääntöjä täytyy noudattaa ja teidän täytyy sitten katsoa, miten te järjestätte nämä puheenaikaan. Teillä oli kolme minuuttia aikaa. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Brandner kaksi minuuttia. Hyvä korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Syrjän tilanne on edelleen hirvittävä, sitä ei voi hyväksyä. Kaikkein tärkeintä on säilyttää painostus, jotta voidaan tarjota tarkkailijoille helikoptereita ja lentokoneita ja voidaan painostaa, koska tähän mennessä ei ole vielä nähty mitään tuloksia. Meidän täytyy myös tukea logistisesti ja poliittisesti oppositiota. Emme voi vain jättää selektiivistä tukea muiden harteille. Tässä on olemassa vaara siitä, että me emme näe yhteisen hyvän muodostumista, mutta tämä voi olla meidän roolimme. Humanitaarisella puolella katsoen meidän täytyy tehdä selväksi se, että pakolaisten oikeudet täytyy taada, taata Pakolaisten ampuminen, ihan sama miltä puolelta ammutaan, on asioita ei voida lainkaan hyväksyä. Meidän tehtävänämme on auttaa ja tukea näiden maiden pakolaisia. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän tässä. Ja haluan ottaa esille yhden todella tärkeän asian. Meidän täytyy päättää verenvuodatus Syyriassa. Meidän täytyy suhtautua vakavissamme omaan asekieltomme. Ja kaksi tapausta haluan mainita. ensimmäistä Kyproksen viranomaiset mahdollistavat sen, että venäläinen alus voitiin tankata uudelleen ja se voi tulla satamaan. Se oli viemässä useita tonneja aseita Assadille. Tämä on aivan käsittämätöntä. Ei Kypros voi ostaa Venäjältä Äh, parannusta taloudellisessa tilanteessa Syyrian opposition kustannuksella. Ja toiseksi Antigoina Barbudan laivan, Berbudan laivan matka estettiin Syyriaan. Kuitenkin se nyt se voi jatkaa matkaansa ja sen olemassaolosta ei ole tarkkaa tietoa eikä olin paikasta. Yhdysvalt- Euroopan unionin täytyy ja Yhdysvaltojen täytyy pitäytyä tässä asevientikiellossa. Haluaisin, että tutkisit näitä kahta asiaa ja olen teitä pyytänytkin sitä aiemmin. En ole kuitenkaan kuullut teiltä mitään vastausta tähän. Avoimessa kirjassa pyydän sitä, että tutkitte näitä tapauksia ja lopuksi todella kehittelette kunnollisen valvontajärjestelmän, jonka avulla voidaan valvoa näitä kauppasaartojärjestelmiämme. Nyt annan tämän kirjan teille henkilökohtaisesti ja jään odottamaan vastausta. Děkuji vám za slovo.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 Eli laittakaa kuulokkeet päähän, jotta ymmärrätte tämän kysymyksen. Last summer, Cyprus suffered... Viime kesänä Kyproksella oli kauhea katastrofi. Siellä oli takavarikoitu ja räjähteitä ja näin ollen siellä oli rikottu Syyrian asevientikieltoa. Useat, useat ihmiset saivat surmansa. Ja sitten oli tämä tapaus, josta te puhuitte. Eli Kyproksen hallituksen versio on erilainen en epäröi ollenkaan tuomita omaa hallitustani, mikäli korkea edustaja, joka on täällä, tekee selväksi, oliko kyse Sarron kielosta. Siis tämä nyt ei ole mikään sinisen kortin kysymys. Yes, please. You have the floor. Niin, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. in... Niin, kiitoksia. Tehän tiedätte, että asevientikielossa sellaisena kun se hyväksyttiin, sanotaan myös, että ei sallita millään tavalla aseiden siirtämistä. Ja tietysti sitten on siitä kiinni, millä tavalla tarkalleen tuollainen kauttakulku transit määritellään. Mutta tässä se, mitä minä tiedän, että se meni Sattaman kautta. Kyseessä ovat venäläiset, jotka ovat menossa Kyproksen kautta siis. Ja haluaisin, että asiaa tutkittaisiin, jotta tarkalleen tietäisimme yksityiskohdat ja tosiasiat. Tätä me nimenomaan tarvitsemme. Meidän tarvitsee tutkia sitä, mikä on tämä todellisuus, mitä todella tapahtuu. Ja minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi tehdä työtä tällä alueella, jotta se olisi uskottava. Blue card from his... Kiitos. Ja sitten Georgiulta toinen sininen kortti. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Ήθελα απλώς να ρωτήσω την συνάδελφο Hyvä puhemies. Olemme kiinnostuneita vastauksestanne siihen, onko Kreikan hallitus tai sen äh, ryhtynyt jo toimenpiteisiin niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat olleet yhteyksissä tähän Syyrian kansanosaan, johon tässä viitattiin varmasti Kyproksenkin hallitus haluaa kiinnittää huomionsa tähän. Ja toiseksi, onko täällä ymmärretty, että koska Kypros on osa asenarjärjestelyä, niin mitä lisätietoa hänen mielestään tarvitaan, jotta lopputuloksena ei ole sellainen tilanne, jossa me olemme nyt tähän mennessä olleet? Kiitoksia. Yes, thank you. Uh, we have... Kiitoksia. Olemme kuulleet ja siis oikeastaan puhun tässä siitä, että aikanaan tiedettiin, että laiva oli satamassa eikä sitä estetty. Ja sitä minä poliittisesti kritisoin. Miten voidaan antaa laivan lähteä, kun siinä on näin monta tonnia aseita, tietäen kuinka niin näitä aseita tullaan käyttämään? Me tiedämme, että jotain on nyt meneillään. Emme tiedä tasan tarkkaan mitä, en ole saanut vahvistusta asiasta, mutta varmasti Euroopan unionin tulisi käydä tätä keskustelua Kyproksen hallituksen kanssa. Ja <clears throat> jos lopulta käy ilmi, että kaikki on tehty oikein, niin hyvä niin, aina parempi. Mutta kyllä meidän täytyy käydä tämä keskustelu ja tutkia asiaa, emme voi vaieta. Vuonna jednu minuutu panu Karimovi. Sitten Karima, yksi minuutti, Thank you, Mr. President. Uh, Madam High Representative. Kiitoksia, puhemies. Korkea edustaja ja minä arvostamme sitä, kuinka huonollisesti asettelitte sananne tänään ja ymmärrän hyvin tätä dynamiikkaa. Te puhuitte Syyrian demokraattisesta siirtymäajasta ja tätä samaa fraasia ovat monet muutkin Euroopan johtajat viime viikkoina ja viime päivinä käyttäneet. Mutta itse asiassa tilanne on se, että meillä ei ole Syyrian demokraattista siirtymävaihetta ennen kuin saadaan oppositio mukaan. Se mitä, mutta me emme saa mitään tietoa siitä, mitä kansainvälinen yhteisö tai me Euroopan unionina teemme, jotta saadaan tämä tarpeellinen oppositio olemassa olevaksi ja mukaan. Toinen seikka tai aihealue, jonka haluan ottaa mukaan, liittyy siihen, millä tavalla hallitus edelleenkin hyvin erityisesti ja hyvin suunnitellusti ja teknisesti identifioi henkilöitä, pidättää niitä ja mm, varmistaa sen, että nämä henkilöt eivät voi maan rajojen ulkopuolelle viedä tietoa siitä, minkälaisia kauheuksia maassa tapahtuu. Kiitoksia. Sitten Balder, yksi minuutti, olkaa. Ja, dank u Kiitos, puhemies demilitarisointi Syyrian konfliktissa on tarpeen, jotta löydettäisiin poliittinen ratkaisu. Valitettavasti eh, kuitenkin on mm, naapurimaat eh, tietyssä roolissa, siis mm, Eurooppa voisi olla merkittävässä myönteisessä roolissa, nimittäin sinibaretit ovat Golanilla ja monilla heistä on eurooppalainen kansallisuus. Hyvä korkea edustaja, miten nämä sinibaretit, voitaisiinko ajatella, että Syyrian ja Jordanian rajalle siirrettäisiin heitä valvomaan rajaa? Mitä Eurooppa voi tehdä, kuinka Eurooppa voisi painostaa Syyrian kansalliskongressia? Koska Kiitoksia siitä, että piditte kiinni puheajoista. Seuraavaksi herra Hatsi Jorgu, olkaa hyvä. Ei ole kysymystäkään siitä, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti, että me voisimme vain katsoa, mitä tapahtuu tätä teurastusta, jota nyt Syyriassa tapahtuu. Ja erityisesti kun maiden, naapurimaiden johtajat ovat eh, tällaiseen ryhtyneet, on aivan oikein, että me muistamme myöskin kaksi asiaa, eh, jotka tasapainottavat tätä asiaa. Kuinka paljon, eh, kuinka monia ruumiita, ruumiita täytyisi pitäisi painos käyttää, jotta <laughs> voisimme demokratia tasapainottaa. Ihmiset puhuvat sadoista tuhansista ihmisistä, jotka ovat Irakissa kuolleet. Tasapainottaako tämä nyt sitä, mitä me yritämme Irakiin tuoda? Ja tuoko se demokratiaan? Ajatuksena tässä on se, että samanlainen malli vietäisiin Syyriään. Minun mielestäni tämä ei käy. Meillä ei ole mahdollista saada Kofi Annan suunnitelmaa sinne, ellei sitten eh, lopeteta tätä teurastusta. Meidän täytyy muistaa se painoarvo, joka Syyrialla on alueella. Eikä pidä myöskään unohtaa eh, sitä, eh, mitä tukea Kiina on antamassa Syyrialle. Tämä on turvallisuusneuvostossa YKssa näkynyt selvästi meidän täytyy miettiä, eh, miten tässä käy. Ja Syyriassa ihmiset vain kuolevat ja se ajatus, että Syyriaan viedään aseita ja toisaalta se toivo, että Kofi Annanin suunnitelma toteutuisi, se on aina toivo. Minuti, pani Gomes. Seuraavaksi Gomes, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. For two minutes. Thank you. Um, Uh, from the visit uh, that uh, Madam the... Sen vierailun perusteella, jonka minä ja Rova Kaiser teimme Pohjois-Libanonin alueelle, ja kun keskustelimme syyrialaisten pakolaisten kanssa, niin tein sen johtopäätöksen, että tällä hetkellä on meneillään kaksi <clears throat> sotaa. Toinen on täällä kentällä sunnien välillä, jotka suojelevat Saudia ja muita shioja vastaan. Ja sitten on tämä toinen sota. Eli tämä on erittäin vakava tilanne. Ja tästä keskustellaan myös meidän jäsenvaltioissamme. Jotkut keskustelevat ihmisapukäytävistä, humanitaarisista käytävistä, mutta eivät tee mitään eikä oteta huomioon niiden sotilaallista turvallisuutta – ne, jotka puhuvat näin, pelaavat tällaisen poliittisen tekopyhyyden peliä. Ja kyllä tämä saartokysymyskin on asia, joka täytyy selvittää. On erittäin tärkeää, että EU tukee Annanin suunnitelmaa, koska se on ainoa tapa suitsia sisällissotaa. Mutta täytyy tehdä, tehdä selväksi myös se, että me haluamme Assadin pois vallasta ennen, ähm, ennen kuin äh, järjestetään ihmisoikeustuomioistuimessa ähm, oikeudenkäynti. On erittäin tärkeää, että me tuemme Annanin suunnitelmaa. Ja meidän täytyy tukea myös pakolaisia ei ainoastaan niitä, jotka ovat Turkissa, vaan myös niitä, jotka ovat Libanonissa hankalissa olosuhteissa. Ja lopuksi meidän täytyy eh, päästä tekemisiin Syyrian opposition kanssa, jotta he voivat eh, kokoontua demokraattisella alustalla. Kiitos. No Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kreisel Dörfler, yksi minuutti, olkaa hyvä. On erittäin häpeällistä, mitä syrjäläiset joutuvat kokemaan. Kofi Annan teki sen, mihin hän pystyi, mutta suunnitelma B ei kuitenkaan riitä. Niin kauan kuin kansainvälinen yhteisö, erityisesti Kiina ja Venäjä, eivät tee Assadille selväksi, että hänen täytyy lähteä, koska hänen presidenttikaudellaan ei pysyvää rauhaa voida saada aikaan, niin kauan hän jatkaa kansalaistensa tappamista. Tämä meidän täytyy tehdä itsellemme selväksi. Ne, jotka uskovat, että Assadin kanssa voisi vielä neuvotella, joutuvat kyllä pettymään. Voisitteko olla hieman hiljempaa siellä? Herra Verhofstadt, voisitteko puhua hiukan hiljempaa, jotta saisin puhua rauhassa? Ne joutuvat ikävä kyllä pettymään, jotka kuvittelevat, että Assadin kanssa voi neuvotella. Turkki vaatii aivan oikeutetusti, että rajan yli menneitä pakolaisia täytyy tukea. Pelkkä aseilla uhkailu ei tässä auta. Kukaan ei toivo eskalaatiota eikä sotaa, mutta kuinka kauan me kansainvälisenä yhteisönä voimme jatkaa sitä, että me vain katsomme vierestä, mitä siellä tapahtuu. Me tarvitsemme suunnitelmaa B, koska tämä kuusiosainen suunnitelma ei tule toimimaan. Sitten Catch the Eye. Proseduuri. Meillä on kuusi puhujaa ja ensimmäiseksi Rouva Kretu, olkaa. Niin, arvoisa korkea edustaja niin suunnitelma oli viimeisin yritys ratkaista Syyrian äh, konflikti. Yli 11 000 ihmistä sai surmaansa tuhansia muita loukkaantui, heitä pidätettiin perusteetta, pakotettiin karkottumaan, lähtemään pois kotikonnoltaan. Ja nyt hauras välirauhakin on murenemassa ja näyttää siltä, että Damasin hallinto on vain puhunut kauniita puheita väittänyt, että se lopettaisi läpi, ö, väkivallan, mutta se on eri, vallankäyttö on erittäin tukahduttavaa. Maaliskuun raportti suu, tukee Arabiliigan suunnitelmaa ja Annanin suunnitelmaa. Siihen liittyy myös tavoite siitä, että poliittiset vangit vapautetaan. Sitten herra Tanak, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ihmisoikeustilanne ja poliittinen tilanne Syyriassa sen kuin pahenee ja viimeisten uutisten mukaan Syyrian hallitus on jälleen pommittanut vapaan Syyrian armeijaa Homsin ympärille ja äh, rankaisemattomasti rikkonut tulitaukoa Annanin rauhansuunnitelmassa, joten haluan vedota EU-hun, jotta se edelleen ponnistelisi entistä väkevämmin, jotta saataisiin äh, kiireellisesti aikaan rauhanneuvottelut. On aivan selvää, että Assadin moraalinen auktoriteetti on mennyt jo kaukaa sit, kauan aikaa sitten. YK on mukaan hänen hyökkäyksensä ovat ö, tappaneet tai haavoittaneet 9000 ö, siviili, siviiliä. Hänen ö, velvoitteensa vaativat, että hän toimii toisella tavalla ja kansainvälisen yhteisön on vihdoin asetettava sanktioita. Sitten herra Paska, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja. Tämä Syyria on äh, arabimaiden joukossa se, jossa nyt äh, sitten äh, on näitä väkivaltaisuuksia ja erityisesti siviilit ovat tästä kärsineet. Turvallisuusneuvosto on, on käsitellyt asiaa ja Kofi Annan oli hyvin onnistui hyvin siihen, että nämä sotivat osapuolet hyväksyivät kuuden kohdan ohjelman YK alaisuudessa, jonka, jolloin päästäisiin rauhaan. Ja sitten nämä tarkkailijat ovat eh, eri puolella valvomassa, että tulitauko toteutuu. Se, että tulitauko on, niin se ei ole mikään lopullinen ratkaisu. Mr. Obermeier. Kiitoksia. Sitten herra Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Medienberichten zufolge verfügt... Kiitoksia, puhemies. Syyrialla on 2500 raketin arsenaali, jotka osittain sisältävät myrkkykaasua ja ne, niiden kantoalueet ulottuvat lähes kaikkialle Euroopan. Erityisen vaarallista on se, että poliittinen tyhjiö johtaa siihen, että radikaalit voimat ottavat vallan. Siksi tilanne, tilanteen vakauttaminen täytyy olla EUn ylimmäinen prioriteetti. Tavoitteena on saada aikaan rauha alueella ja saada aikaan demokraattinen, maltillinen hallitus, joka kunnioittaa myös erityisesti eh, kristittyjen, kurdien ja armenialaisten vähemmistöjen oikeuksia. Eh, Turkki on, on oltava mukana tässä prosessissa. Ankara on, eh, on tilaisuus nyt tässä osoittaa, kykeneekö se edesauttamaan tilanteen vakauttamista vai ainoastaan omia geopoliittisia int- intressejään. Nyt jos me emme saa tilannetta vakautettua, niin tuomme nämä ongelmat Euroopan ytimeen, koska siellä on ehdokasmaita. Sitten rouva Zuber, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. On ilmeistä, ihmiset haluavat enemmän vapautta ja enemmän oikeutta. Ja myöskin Syyrian hallitusta on oppositio vasta, vastustanut ja pyytänyt muutosta. Nyt me näemme vallankumousta, mutta tässä on hyvin tällaisia brutaaleja tapoja käytetty tämän kapinan kupistamisessa. Tätä rahoitetaan ulkopuolelta, tätä toimintaa. Me näemme palkkasotureita, joita tuodaan Jordaniasta, Katarista, Turkista ja monista maista. Ja hyvin paljon aseita tulee USAsta ja Ranskasta. Tämä on Syyrian sisäinen konflikti, mutta imperialistiset ulkoiset voimat pyrkivät puuttumaan siihen. Me tarvitsemme rauhanomaisen ratkaisun ja se toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että YK ja EU ovat mukana ja että me lakkaamme viemästä aseita Syyriaan. Eikä millään tavalla pidä tukea tätä konfliktia, ei sotilaallisesti eikä rahallisesti, muuten olemme tekopyhiä. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on herra Melter. Kiitoksia puhemies. Hallitus ja oppositio tunnetusti syyttävät toisiaan tulitauon rikkomisesta ja molemmilta puolilta voi olettaa, että ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Kuitenkin kuuden kohdan suunnitelman toteuttaminen ja toimeenpano on näissä olosuhteissa äärimmäisen vaikeaa. Pystyvätkö UNN tai anteeksi YK valvojat hoitamaan tehtävänsä siellä vai joutuvatko he kaikenlaisten taktiikkojen ja harhautusliikkeiden uhriksi varmasti ilmenee lähipäivinä. Jos YK-missio ei ole menestyksekäs, on joka tapauksessa vaikea, tarpeellista lisätä painetta ja painostusta. Interventio esimerkiksi lentokieltoalueen muodossa on mielestäni kuitenkin asia, johon tulee suhtautua kriittisesti. EUn täytyy joka tapauksessa vahvistaa suunnitelmiaan Assadin jälkeisen Syyrian varalle ja meidän täytyy välttää niitä virheitä, joita me esimerkiksi Egyptin kohdalla teimme. Kiitoksia. Sitten annan puheen vuoron korkealle edustajalle Rova Ashtonille. Olkaa. Kiitoksia puhemies on selvää, että tässä parlamentissa suhtaudutaan hyvin tunteella tähän keskusteluun. Olen erittäin otettu siitä, että kaikki tuntevat näin vahvasti Syyrian kansan kurimusta kohtaan. Haluaisin ensinnäkin todeta, että tämä että on tietysti emotionaalisesti vetovoimaista hyvä puhua turvasatamista taikka, <clears throat> taikka näistä humanitaarisista käytävistä, mutta täytyy muistaa, että väkivaltaa ei tapahdu vain eristäytyneissä alueissa, eristäytyneillä alueilla, vaan kaikkialla. Täytyy myös muistaa, että humanitaarinen apu edellyttää myös sotilaallista tukea ja meidän täytyy kunnioittaa niitä näkemyksiä, joita tästä asiasta on esitetty. Ja täytyy muistaa, että jos joukkoja mobilisoidaan kentälle, niin se on melkoinen operaatio. Ja jos näin tehtäisiin ilman YK ähm, siunausta, niin se on vielä raskaampi taakka. Eli on erittäin tärkeää, että kun me puhumme näistä asioista, niin me ymmärrämme, mistä me puhumme. Eli tässä ei ole kyse siitä, että pyytäisin teitä torjumaan nämä ajatukset, joita, tässä, joista, joita täällä on esitetty, vaan ajattelemaan niitä. Toiseksi YKlle ei ole asessaartoa, koska siellä ei saatu turvallisuusneuvostossa yhteisymmärrystä. Meillä on, USAlla on. Ja me pyydämme yksityiskohtaisia tietoja, teemme yhteistyötä Kyproksen ja Saksan kanssa ja toki tulen vastaamaan teille jatkossakin, kertomaan kaiken, mitä jatkossa tulen saamaan. Kolmanneksi me teemme kaikkemme ja teemme yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, jotta voisimme saada oppositioryhmät yhdistymään. Ja kun keskustelin viimeksi Kofi Annanin kanssa, niin hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että tähän täytyy pyrkiä. Täytyy pyrkiä tuomaan nämä oppositioryhmät jollain tavalla yhteen saman sateenvarjon alle niin, että he voivat päästä yhteisymmärrykseen. Ja Istanbulissa tämä oli yksi tärkeistä kysymyksistä. Me pyrimme tekemään yhteistyötä heidän kanssa, kanssaan ja yrittämme tehdä yhteistyötä kaikkien kollegoidemme kanssa kautta maan, jotta saisimme oppositiojoukot yhdistymään. Mutta tämä Kofi Annanin kuuden kohdan suunnitelma on se, mihin meidän täytyy keskittyä. Se on se, johon liittyy turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jonka taakse voimme saada kaikki on selvää, että merkittäviä ongelmia tähän liittyy. Merkittäviä ongelmia on jo ilmennyt muun muassa tulitauon suhteen. On myös selvää, että tarkkailijat ovat valmiita aloittamaan työnsä ja meidän täytyy tukea heitä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme kaikki nämä kuusi kohtaa täytäntöön pantua. Ja meidän täytyy tehdä se, mitä Kofi Annan on pyytänyt, eli täytyy tarjota hänelle täysi tuki. Uh, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Suljet tämän um, keskustelun ja äänestys on perjantaina kello 12. Seuraava kohta esityslistallamme on Burman tilanne.